itse varjoesittelijä aiheen tiimoilta maatalousvaliokunnassa. Mutta hyvin paljon, tai hyvin vähän oikeastaan tästä on tullut käytännössä mitään tulosta. Asia on vain jäänyt paperille ja ehdottaisin, että tarttuisimme aiheeseen jälleen. Näin saimme päätökseen yhden minuutin puheenvuorot. Seuraava kohta esityslistalla on Arias Echeverian mietinnön esittely sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen. Esittelijä, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, Oikein hyvää iltaa. Niin kuin kaikki tiedätte, internet ja uudet teknologiat ovat aivan ennakkoimaton vallankumous, joka tekee välttämättömäksi sen, että sähköistä kaupankäyntiä sääntelevät määräyksemme uuden aikaistetaan. Nämä uudet kauppatavat internetissä ja kaikki uudet mahdollisuudet, joita meillä on käsissämme, eivät ole olleet olemassakaan vielä muutamia vuosia sitten, mutta nyt ne ovat tosiasia. Ja hyvin pian niistä tulee aivan välttämätöntä toimintaa. Ja meidän on oltava tilanteen tasolla, jotta me luomme kansalaisille sellaisia ratkaisuja, jotka ratkaisevat nykyhetken ongelmat. Tämä on meidän vastuumme ja meidän sitoumuksemme. Meidän tulee valmistella maaperää tulevaisuudelle. Ja tämä tekee välttämättömäksi niiden esteiden ylittämisen, jotka tällä hetkellä vielä tiellä me ovat. Sähköinen kauppa ö, omaa valtavaa potentiaalia. Se voi todella parantaa meidän taloutemme kilpailukykyä ja vahvistaa sisämarkkinoitamme. Kyseessä on asia, joka voi luoda hyvin paljon lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille näinä uusina aikoina. On välttämätöntä, että Euroopan unionin johtajat ryhtyvät tarpeellisiin toimiin sähköisen rajat ylittävän kaupan esteiden purkamiseksi ja että luomme luottamusta tätä kauppaa ajatellen ja että meillä on selkeät säännöt ja määräykset. Näin kansalaiset ja yritykset voivat varmasti hyötyä tästä valtavasta potentiaalista, jota meillä on olemassa. Ei meitä kukaan odottele. Joko me energisesti tartumme asiaan, olemme johtajia ja teemme, mitä meidän kuuluu, tai sitten jäämme kilpailijoidemme jalkoihin. Mitä tulee rajat ylittävään sähköiseen kauppaan, tämä luo meille valtavia mahdollisuuksia paitsi sähköisen kaupan suhteen sisämarkkinoilla, myös täydentäen sisämarkkinoita tätä kautta. Ja ne toimet, joita e on ehdotettu, haluavat parantaa internetin saatavuutta ja laatua kaikkialla Euroopassa. Samoin tulee parantaa eurooppalaisen laatutakun kautta kansalaisten luo, luottamusta, luottamusta nettikaupan käyttöön ja niin, että kaikki tietävät oikeutensa ja tietävät, mihin voivat valittaa, jos ongelmia on. Samoin meidän täytyy suojella käyttäjien yksityisyyttä ja heidän henkilötietojaan ja meidän tulee kannustaa yrityksiä myymään tuotteitaan online niin, että esimerkiksi ALV-maksaminen tehdään yksinkertaiseksi. Tämän lisäksi meidän on suojeltava alaikäisiä, mitä netin, netin käyttöön tulee. Kaikki tämä on välttämätöntä, jotta sähköisen kaupan mahdollisuudet saadaan käyttöön ja että sääntömme ja määräyksemme ovat ajan tasalla. Tarvitsemme, meidän on parannettava yritystemme kilpailukykyä ja näin parannettava koko ö, talouttamme ja näin voimme tehdä. Ja tästä syystä haluaisin pyytää Euroopan parlamentin tukea tälle aloitteelle. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Nyt meidän on päätettävä illan istunto kello 11, eli viisi puhujaa. Mrs. Figueredo, Mr. Pasca ja Mr. Kelly. Pahoittelen muiden puolesta. Te voitte kuitenkin antaa oman puheenvuoronne kirjallisesti tämän menettelyn mukaisesti. Edustaja Roittava, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olin erittäin iloinen voidessani havaita, että esittelijä käytti hyväkseen minun mietintöäni, joka liittyi kuluttajien luottamukseen digitaalisena aikakautena. Se hyväksyttiin parlamentin aikana. Sähköinen kauppa on kasvanut 50 prosentilla tuon jälkeen, mutta kaikkea sen potentiaalia ei ole käytetty hyväksi. Käytetty, käytetty hyväksi. Suurin, suuri osa nettikaupan pitäjistä edelleenkin kieltäytyy lähettämästä tavaraa johonkin toiseen maahan, tai ainakin hinnat ovat eri hinnat, mikäli ostaa tavaraa maasta toiseen, joten lainsäädännöllisiäkin esteitä on vielä olemassa. Olin iloinen voidessani havaita, että esittelijä tekee joitakin ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan alaikäisten suojelua internetin käytönsä. Hän aivan oikein toteaa, että on olemassa merkittäviä riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi pornografian, tupakkaan, tuotteisiin uhkapeliin ja myöskin sosiaalisten verkkojen käyttöön. Lapsia täytyy todellakin suojella internetin vaaralliselta sisällöltä, samalla kun komissio kehittää sähköistä kauppaa. President, Mr. Tikau. Komerțul electronic este doar la și creșterea Puhemies, sähköinen kauppa on kehittyvä kaupan ala. On oleellista, että volyymi kasvaa, jotta kauppa voi kehittyä niin, että se voi täydentää omalta osaltaan sisämarkkinoita. me tarvitsemme myös infrastruktuuria niin, että palvelut voidaan sähköisesti eh, tuottaa yleiseurooppalaisella tasolla. Meillä on oltava myös eurooppalainen validointivirasto, joka sitten olisi puolestaan edistämässä sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa. Meillä on oltava konkreettisia toimia niin, että myös sähköiset laskut otetaan käyttöön ja voitaisiin taata se, että sähköinen lasku on todellisuutta koko EU-ssa vuoteen 2020 mennessä. Toivon, että 50 prosenttia julkista hankinnoista vuoteen 2015 mennessä tapahtuisi sähköisesti, niin kuin Manchesterissa päätettiin. Mrs. Figueiredo. Edustaja Figueiredo. Obrigada, senhor presidente Kiitoksia puhemies. Kyse on nyt siis sähköisestä kaupankäynnistä. Haluaisin nostaisin kolme itselleni tärkeää kysymystä, jotka mielestäni on selvitettävä. Ensinnäkin tarpeelli, tarve ottaa huomioon kuluttajan oikeudet ja samalla tekijänoikeudet. Toisaalta on, on myös suojeltava lasten oikeuksia – ja tämän sähköisen kaupan on oltava suojattua. Emme missään nimessä voi lasten oikeuksia vaarantaa, eli turvallisuuden sähköisessä kaupassa on oltava aukotonta. Ja kolmanneksi haluan nostaa esiin nämä komission laajakaista tavoitteet. Komissiohan haluaa, että kaikki Euroopan kansalaiset vuoteen 2013 mennessä saavat laajakaista yhteyden vähintään 30 prosenttia perheistä eh, ei omaa minkäännäköistä mahdollisuutta internetin käyttöön. Lähes 20 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista elää köyhyydessä. Mitä ihmeessä komissio aikoo taata tämän laajakaistan kaikille vuonna 2013? Uh, Mr. Paska. Kiitoksia. Edustaja Paska, olkaa hyvä. predložená správa sa venuje... Kiitoksia puhemies. Mietinnössä käsitellään vaatimuksia internetkaupan edistämiseksi, internetmyynnin parantamiseksi, mutta kuitenkin eri maissa vallitsee erilainen kulttuuri. Joissakin maissa lääkkeitä esimerkiksi on vapaasti myynnissä käsikauppa lääkkeinä mutta joissakin maissa tämä sama lääkkeen myynti edellyttääkin reseptiä. Joskus voi netistä ostaa jopa lääkkeitä ja kaikenlaisia pornotuotteita voi ostaa netistä, mutta joissakin maissa tällaisia tuotteita ei myydä ollenkaan. Joten kokonaisvaltainen lähestymistapa sähköisten markkinoiden avaamiseksi ja edistämiseksi on hieman vaikea mukauttaa kaikkiin maihin. Yhden koon ratkaisu ei ehkä sovi, mutta lapsia täytyy joka tapauksessa suojella. Olisi Sean Kelly. E Sähköinen kauppa on ollut sekä yrityksille että kuluttajille äärimmäisen hyödyllistä. Kuitenkin tähän liittyy yksi seikka, johon en ole tyytyväinen, nimittäin sähköiset liput. Kun ajatellaan urheilutapahtumia ja konsertteja, äh, niin liput ovat aivan tolkuttomalla tasolla. Tätä ei voida hyväksyä. Meillä amatöörijärjestö järjestää nimenomaan tällaista lipunmyyntiä ja lipujen hinnat ovat aivan pilvissä. Jos sitten näitä kadulla myytäisiin vapaasti, niin ihmiset pidätettäisiin lipputrokauksesta. rokauksesta. Kenties voitte todeta, että lippuja ei myytäisi, jos niille ei olisi kysyntää, mutta urheilutapahtumissa nimenomaan sähköinen kauppa on kääntynyt negatiiviseksi puoleksi, toisin kuin muualla sähköisessä kaupassa. De Hucht, komission jäsen, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Arias Echeveriaa ja koko parlamenttia tästä erittäin kaiken kattavasta arviosta, joka kohdistuu sähköisen kaupankäyntiin Euroopassa. Tämä on oikea-aikainen muistutus siitä, että sähköinen kauppa ei modienkaan yritysten ja kuluttajien elämässä ole vielä tosiasia. Sirpaloituneet sähköiset markkinat ovat huolestuttava ilmiö. Tämä osoittaa, e- että sisämarkkinoilla puutteita. Monilla ihmisillä on mahdollisuus internetä kaupan kautta päästä markkinoille. PK-yrityksetkin saavat uusia markkinointimahdollisuuksia tuotteille internetin välityksellä. Kansallisilla on kuitenkin esteitä kaupassa. Tämä ei mahdollista sitä, että sisämarkkinat sähköisessä kaupassa voisivat toteutua. Meidän täytyy puuttua niihin puutteisiin, joita sähköisessä kaupassa vielä on sisämarkkinoilla. Mietinnössä on esitetty monia huomioita. Ne liittyvät esimerkiksi digitaaliseen asialistaan mietinnössä määritellään kaksi toimintalinjaa, joita voitaisiin pohtia. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa se, että sekä kuluttajien että yritysten elämä yksinkertaistuu ja helpottuu. Esimerkiksi siten, että harmonisoidaan jotakin sääntöjä, jotka liittyvät kuluttajayhdyspisteisiin. Lisäksi meidän täytyy yritysten puolella vähentää kustannuksia, silloin kun on kyse esimerkiksi rätyyttävistä copyright-maksuista vastaa sähköisen romun hävittämiskustannuksista ja laskun maksukustannuksista ja niin poispäin. Kuluttajien suojaa käsittelevä direktiivi on tällä hetkellä IMCO-valiokunnan käsittelyssä. Tämä liittyy tähän myöskin. Kulutenemaa voidaan helpottaa siten, että parantaa EU-lainsäädäntö, joka liittyy esimerkiksi palveludirektiiviin. Se kieltää maantieteellisen syrjinnän, joka kohdistuu kuluttajiin. Mitä toimitukseen ja maksuihin tulee? Nämä ovat erittäin tärkeä kompastuskivi, jonka halutaan kehittää sähköistä kaupankäyntiä. Kuluttajien ja yritysten täytyy pystyä toimia siten, että on vain yksi, yhden luukun järjestelmä, jonka kautta voi yhteyttä pitää. Komissiossa on erittäin työlleen antautunut ryhmä, antamuksinen ryhmä, joka pyrkii käsittelemään digitaaliagendan asioita. Itsesääntelymahdollisuuksiakin on tarkasteltu esimerkiksi sitä, että luotaisiin tämän EUn Trustmark-merkki tällaisia online-toimia varten Toiseksi meidän täytyy paremmin pistää täytäntöön ja valvoa sisämarkkinasääntöjä, koska mikäli ne, mikäli ne eivät toimi käytännössä, ne ovat hyödyttömiä. Mietinnössä mainitaan myöskin se, että hyvin nopeasti pitäisi kuluttajan voida tehdä halvalla hinnalla valitus myöskin internetkaupassa esiintyvien epäkohtien osalta. Lisäksi pitäisi luoda tällainen EUn kattava riitön ratkaisumenettely vuoteen 2013 mennessä sähköistä kauppaa varten. Me pyrimme myöskin varmistamaan sen, että sen kun on kyse ryhmäkanteesta, kuluttajat voivat saada myöskin korvauksen Euroopan kattavissakin kysymyksissä. Kollektiivinen valitusoikeus on määrä ottaa käsittelyyn vuonna 2011. Julkiset elimet kansainvälisellä tasolla pyrkivät tekemään yhteistyötä ja täten parantamaan luottamusta. Kuluttajan suojaviranomaiset pyrkivät niin ikään jäljittämään epäkelpoja käytänteitä, joita sähköisillä markkinoilla, sisämarkkinoilla esiintyy. Aikaisemmin tässä kuussa tehtiin syvällinen tutkimus komission puolella, joka koski sähköistä kaupankäyntiä. Käytössä oli myöskin sisämarkkinatulostaulu. Sähköistä kauppaa koskeva direktiivi tulee eh, siihen, pyrkimään siihen, että täytäntöönpano näissä asioissa paranee Haluaisin jälleen kerran kiittää kaikkia niitä, jotka ovat työstäneet tätä erittäin hyödyllistä ja innoittavaa mietintöä. Pyydän jälleen kerran anteeksi sitä, että herra Dali ei ole paikalla, koska hänellä on henkilökohtaisia esteitä. Thank you, Commissioner, and, uh, we thank, uh... Kiitoksia. Kiitos edustaja Severialle mietinnöstä ja kollegoita. Kiitämme puheenvuoroista. Seuraava kohta esityslistalla on edustaja Gallon mietintö.